hyvät naiset ja herrat. Pahoittelen tätä neljän minuutin myöhästystä. Kello ei nyt näykään, mutta oli miten oli. No, vielä hän tämä menee. Uh, you, can, you can tell me when to stop. Sanotte sitten, kun täytyy lopettaa. Tämä kokous on aika lailla äh, runsas sisällöltään. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Voinko ehdottaa kahta muutosta esityslistan luonnokseen? Toivottavasti teille on tämä tieto jo kerrottu. Minä olen saanut sihteeristöltä ja virkamiehiltä jo tietoa. Poliittisten ongelmien ja teknisten syiden takia ehdotan, että lykkäisimme äänestyksen kahdessa aiheessa. Invest EU ja tästä, tässä esittelijänä edustaja Westfall ja e, Verkkojen Eurooppa esittelijänä Piotrowski. Vastuuvaliokunnatkin ovat lykänneet käsittelyä. Tämä vaikuttaa aikatauluun ja näin ollen voisimme äänestää myöhemmin näistä aiheista. Ja kuitenkin toimittaisimme lausunnot ajoissa vastuuvaliokuntaan. Jos hyväksytte ehdotuksen näillä muutoksilla, niin voimme hyväksyä esityslistan. Kiitos. Ilmoitusasioita ei ole. Tarvitsemme riittävästi aikaa äänestyksiin. Ja ryhdymmekin heti äänestämään ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Euroopan horisontti ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä. Van Nisteroi, te olette tässä lausunnon valmistelija ja haluatte käyttää puheenvuoron. Thank you very much. Exactly. Niin, mitä juuri totesitte nopeudesta. Tämä tänään no, nopeasti. Meidän pitää olla nyt ensimmäisiä, jotka tekevät lausunnon varjoesittelijöitä ja sihteeristä haluan kiittää hänen tuestaan. Olin iloinen siitä, että olemme pitäytyneet muotoiluissa, jotka on CPRS, eli puhuen mahdollisista siirroista alueellisella kansallisella tasolla. Ja kompromissista on päästy sopimukseen, joten uskon, että äänestys sujuu hyvin. Okay, thank you very much. Kiitos. Voimme ryhtyä heti äänestämään. Minulla taitaa olla itselläni ongelma äänestyslaitteiden kanssa, mutta jos nyt joku tekniseltä puolelta, ei tämä toimi. It shows to, to... No? It is not with the card, it is with the, with the device. Uh, yes, please. So, we, I, I, I'm sorry. We... Olen pahoillani. Ryhdymme äänestämään. Lähdemme liikkeelle blogista. Tarkistus 147, 8, 187, 249 ja 125. Puolesta äänet. Vastaan. Voimmeko tarkistaa tuloksen, jotta olemme jatkossa sitten varmoja? All the machines do not work? Eivätkö laitteet toimi? lainkaan. Äänestys alkaa, eikö? No hienoa. No niin, nämä sanat piti laitteiston kuulla, jotta se toimii. Äänestys päättyy. No niin. Niin. Pido que se contabilice mi voto, que es que me... Minun ääni lasketaan koska kortti ollaan tuomassa minulle. Se on äänestys täysin salissa, joten ja minun ääntäni ei nyt voitu rekisteröidä. Joten... Can I ask you to repeat? Voisitteko vielä toistaa? I have not my vote. Minulla ei ole äänestyskorttiani mukana, mutta minä olen täällä ollut kokouksen alusta. Eh, están, están trayendo... Kortti ollaan tuomassa. Okei. Okay. Niin nostatteko käteenne, kun äänestätte, joko puolesta tai vastaan, niin voimme laskea. So, it is... Te äänestitte siis puolesta ja näin ollen tämä on hyväksytty. You, be, you have today the golden finger. No niin, kultainen sormi. Se on nyt teillä tänään. Sitten kompromissi 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten kompromissi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 188 tarkistus puolesta. 188. It was in the first block. Niin, se oli siellä ensimmäisessä blokissa mukana. Se on mukana ensimmäisessä blokissa. Well spotted. Compromise. We move to compromise All right, so we go... Sitten kompromissi 24, koska 188 raukeaa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi 27, mutta minä neuvon, että äänestätte ensin tarkistuksesta 234. Hyväksyykö esittelijä tämän? For, for, for, reasons, for reasons of um, clarity strategiaa en vastusta, mutta minusta pitäisi äänestää sitä vastaan. Tämä olisi minun suositukseni. Ja jos äänestetään ensin kaksi, kolme, neljästä, niin. Kiitos neuvosta. Tarkistus kaksi, kolme, neljä. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatte tarkistaa? Selvä. The vote is open. Äänestys alkaa. Thank you. The vote is closed now. Äänestys päättyy. Hylätty. Minäkin vastustan. Minun korttini ei toimi. Hylätty. Yhdellä äänellä. Eikö tulos näy?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 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 ei, vaan 55. 255 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Anteeksi, kuinka? Haluan ilmoittaa, että tarkoituksessa 262, 265, 2, 631, 4, 1 on vedetty pois, tämä tätä kompromissia. Joo, okei. Okay. Ne on siis vedetty pois. Kiitos näistä tiedoista. 267, sitä ei ole vedetty pois, eikö niin? Puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. 268, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 269, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 270 puolesta vastaan, tyhjää, Luulenpa, että se on hyväksytty. 2, 7, 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. 2, 7, 1. Vote is open. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Uh, yes, it is, it is adopted. Hyväksytty. Laskin väärin. Hyväksytty siis. Kaksi, seitsemän, kaksi. Puolesta. Tämä tarkistus menee kompromissiin 18, jos äänestetään myöhemmin. Olen pahoillani tästä tiedosta nyt siitä ja että nyt se raukeaa, jos kompromissi 18 hyväksytään. You mean amendment 270. Eli 272, niinkö? Selvä. Se on mukana kompromississa 18, joka on jo hyväksytty. 273. Sopiiko näin? Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 279 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 281 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitos. Sitten tarkistus 288 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 suullisella tarkistuksella. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Suullisella tarkistuksella siis 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 291 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3, 315. 315. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 pu- A vedetty pois. Pahoittelut. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71, joka on identtisen 72 kanssa. Ei, ei. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72. Identtinen 73 kanssa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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolitoista, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 121 vedetty pois. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 141. Vedetty pois. Kompromissi 19. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta ja minun ääneni vielä lisäksi, eli 36 puolesta. Ja teidänkin äänenne, eikö niin, 37 puolesta. Ja ja katso Liinakin vielä, 38 ääntä puolesta. Selvä, 37, no niin. Minunkaan korttini ei toimi edelleenkään. 37 puolesta, yksi vastaääni ja yksi tyhjä. Onneksi olkoon edustaja Van Nisteroi. Nyt täytyy sanoa onnittelut meille kaikille, koska tämä oli ensimmäinen lainsäädäntö aihe tässä ehdotuksessa ja saimme tässä menestyksen aikaan. Kiitos. And we continue now with another very important... Sitten toinen tärkeä aihe. Edustaja Bresso on tässä valmistelija. Aiheena Euroopan sosiaalirahasto plussa. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. No ei minullakaan juuri sanottavaa ole. Haluan vain kiittää kollegoita tästä nopeasta työstä, jota olemme tehneet tämän asian parissa. Ja nämä kompromissitarkistukset mielestäni heijastavat yhteistä tunnettamme siitä, että Euroopan sosiaalirahasto täytyy pitää osana kohesio- ja aluepolitiikkaa. Tämä näkyy näissä tarkistuksissa ja kompromisseissa. Ja sanoisin, että kokonaisuudessaan olemme työstäneet tätä asiaa niin, että kaikki kannat saada mahdollisimman hyvin huomioiduksi. Kiitos. Thank you very much and I hope you... Kiitos. Toivon, että äänestyksessä tämä myös havainnollistuu. Thank you very much. So we go straight to the vote on the... Kiitos. Sitten suoraan äänestämään. Tarkistus 15. Who is in favor? Who is against? Vastaan tyhjää, hylätty. 107 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Eli tarkistus 107 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdeksäntoista. Yhdeksäntoista. Ah, nyt tämä toimii. Okei, okay, 1919. 19. 19. Tämä hylätty. Tarkistus on hylätty. No niin, jatketaan. 111. Suullinen tarkistus mukana. On, vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, eli nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää näyttäisi olevan hylätty, mutta tarkistetaan. Eli tarkistus 112. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty, koska itsekin äänestän vastaan. hylätty. Sitten 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Varmaankin sama kuin edellisessä. Haluatteko tarkistaa tämän? Ei. Tarkistetaan. Selvä. Eli tarkistus 113. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ihan samoilla äänillä kuin edellisessä. Sitten kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkist Tarkistettu 121. Suullinen tarkistus mukana. Vastustetaanko suullista? Puolesta? Vastaan? Tyhjää? Hyväksytty suullisen tarkistuksen kerran. Sitten tarkistus 122. Puolesta? Vastaan? Tyhjää? Hyväksytty. Kompromissi 3. Puolesta? Vastaan? Tyhjää? Hyväksytty kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 148 puolesta. Mm, eikö sittenkään? No, kaikki varmaankin tietävät, että tässä on kyse jaetusta toimivallasta Emplin ja Envin välillä. Eli me äänestämme 148 tarkistus kuitenkin puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 155 puolesta vastaan ty. Voisitteko nostaa kädet vähän paremmin puolesta? 155 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Ei, ei edes käsien nosto ei nyt auttanut. Tar- äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 100 57 on Envin yksinomaista toimivaltaa. Äänestämme siitä. Selvä. 157 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 158 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 159 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- tarkistus 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 185 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 186 vain, eli nyt äänestämme 186 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 187 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Eli tarkistus 187. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 188 raukeaa, koska 187 hyväksyttiin. Ja sitten seuraavana on 180, 190. 191, 192 ne ovat identtisiä puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää näyttäisi olevan hyväksytty, mutta voidaan tarkistaa, jos haluatte. Selvä, hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 raukeaa. 214. Mitä tarkoittaa melkein identtinen tuossa melkein raskaana. No niin, äänestetään erikseen, koska tässä on tämä melkein. 214 puolesta vastaan tyhjää Hy- hyväksytty. 226 puolesta ne ovat melkein identtisiä. Melkein äänestetään. No niin, se sitten sisältä raukeaa. Niinkö? Hyväksytty. Melkein. Sopiiko melkein? 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 216 näin olen raukeaa. Seuraavaksi kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 raukeaa. Sitten raukeaa muutakin. Sitten 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 on identtinen 231 kanssa. Sitten 233 suullinen tarkistus esittelijältä. Ään vastustaako joku suullista? Eli suullisen tarkistuksen kanssa 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää, tyh, tyhjää hyväksytty. 242 puolesta vastaan puolesta. ah, eikö sovi. Eli 242 oli hyväksytty. Nyt 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 246 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 247 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 248 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 249 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 250 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli 251 tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Ja itse äänestän vastaan, niin tämä on hylätty. Sitten tarkistus 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 255 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanpa 257. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 1 Niin, mitä sanoittekaan? Puhuja ilman mikrofonia. Puheenjohtaja vastusti itse. <laughs> I'm sorry. It is, it is part... No, tämä nyt kuuluu tähän juttuun. I'm one of the, I'm one of the equals, but anyway. No niin, mehän kaikki nyt olemme tässä tasa-arvoisia. Mutta jatkamme. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 30 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Olen pahoillani. En siis siitä äänestystuloksesta, vaan siitä, että itse tässä mokasin. Tarkistus 31. Tarkistus 31. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 22. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 20 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49, suullinen tarkistus mukana Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. No niin, sitten suullisen tarkistuksen kerran. Tarkistus 49 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja siinä oli suullinen tarkistus mukana. On mainittava, että tässä oli siis suullinen tarkistus. Ja se hyväksyttiin nyt suullisen tarkistuksen kanssa. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta. Sielläkin on, vastustaako joku suullista tarkistusta tässä? Eli 73 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 73 ja suullinen tarkistus sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 20 vastaan, kun oma ääneni luetaan mukaan. Tarkistus 74 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Haluatteko tarkistaa? No tarkistetaan 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 75. Ei raukea. Eli tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80 Suullinen tarkistus esittelijältä. Vastustaako joku? Ei. Eli suullisen tarkistuksen kerran tarkistus 80. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Ja äänestys päättyy. Ja minä äänestän plussaa, eli 36 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut esittelijä Bressolle. Ja tämä oli nyt sitten toinen asia tässä uudessa, uuden kehyksen alla ja tämäkin meni hyvin. Kiitos myös kärsivällisyydestänne. Uita. Um, Jatkamme seuraavaksi edustaja Deutschin mietinnöllä aiheena Euroopan globalisaatiorahasto. Haluatteko käyttää puheenvuoro alkuun? Ei? No hyvä. Suoraan äänestämään. Ensin tarkistus 13. Puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 80. Eikö niin? 80 puolesta. 80 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää Luulenpa, että hyväksyttiin. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 101. Sata yksi siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102. Ei vaan 100 Tarkistus 100. Menin liian nopeasti eteenpäin. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. 102. Kone tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. No joka tapauksessa se hylättiin. 109 raukeaa. Se raukeaa. Sitten menemme tarkistukseen 103. 103 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 104 raukeaa. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100. Kyllä, voimme tarkistaa 111. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Tarkistamme 116. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Okay, can we close this vote because... Voidaanko nyt sulkea tämä? Mehän nyt tarkistimme tarkistusta 116. No vielä uudestaan. Äänestys alkaa. Avaan äänestyksen uudelleen. Six, one, 116. 116 puheenjohtaja sanoo painokkaasti. 116. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty edelleen. Kompromissi 18. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Yksi, kaksi, kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi, kaksi, kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama tilanne. Hylätty. 1, 2, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1, 2, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että hyväksyttiin. Haluatte tarkistaa 131. Koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty minun äänelläni, joka oli siis vastaääni. Mukava, kun on tämä kultainen sormi. Kyllä, näin käy usein myös kansallisissa parlamenteissa. No täällähän ei tietenkään. No niin, jatketaan. Yksi kolme kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi kolme kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi, kolme, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, kolme, viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi, kolme, kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte tarkistaa? Tarkistus 17. Äänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Minun äänelläni. I will improve myself. Yritän tehdä parannuksen. No niin, Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä. 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Minä vastustan, joten hylätty. No, olen luvannut, että teen seuraavan äänestyksen mennessä parannuksen. No niin. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Olen pahoillani. Toistetaan vielä 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Olen pahoillani. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppu äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puolesta ääntä, kun minä äänestän puolesta. No niin, parannus tuli jo. 36 siis puolesta, kaksi vastaääntä, eikä tyhjää ääniä. Onneksi olkoon. Edustaja Deutsch, oikein hyvä tulos. Kiitos. And we continue now with the last vote for today. Sitten tämän päivän viimeinen äänestys, nimittäin Fitton lausunto. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei. Suoraan äänestämään. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan. Kaksi. Koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. En nähnyt aivan selvästi tulosta. Kolme raukeaa. Sitten tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa tar- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi. Suullisella tarkistuksella. Vastustaako joku? Ei. Kuusi. Suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. And another oral amendment. Toinen suullinen tarkistus. Uusi teksti kohtaan kuusi. Puolesta äänet vastaan tyhjä hyväksytty. Uusi suullinen tarkistus ja uusi teksti. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus, jälleen uusi teksti STltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10. Suullisella tarkistuksella. Vastustaako joku? Ei. 10 tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä numero 10. Luulen, että se hyväksytään, mutta parempi tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Tarkistus 11 raukeaa, koska 10 hyväksyttiin. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta ääntä, yksi vasta ääni. Onneksi olkoon edustaja Fitto. Kiitos näistä äänestyksistä. Very well done. And now we, we go to... Uh, Hienoa. Ja sitten siirrymme viimeiseen kohtaan tämän päivän esityslistalla. Käsittelemme lausuntoluonnosta, jonka valmistelija on edustaja Omanger. Thank you. It was my pleasure. Thanks. Thanks. Thank you very much. Okay. Regi decided to the... päätti antaa lausunnon kalatalousvaliokunnan mietinnöstä, jonka aiheena on komission ehdotus Euroopan meri- ja kalatalousrahastoksi vuoden 2020 jälkeen. Edustaja Omage on meidän lausunnon valmistelija ja hän tänään esittelee oman lausuntonsa. Voinko nyt pyytää hiljaisuutta kokoussaliin? Kiitos. Edustaja Omage, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. No, melko nopeasti tästä hommasta täytyy muistuttaa, että kyse on unionille tärkeästä rahastosta. Se on tärkeää myös kalastajille, myös kaikille saarille ja rannikko- ja merialueille unionissa. Tämä on myös todella tärkeää, jotta voidaan edistää kunnianhimoisia ja innovatiivisia tavoitteita kestävän kalastuksen hyväksi. Myös se, että varjellaan meren biologisia resursseja, monimuotoisuutta, edistetään kestävää sinistä taloutta ja myös katsotaan, että EUlla on merkittävä rooli valtamerten kansainvälisessä hallinnoinnissa. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota syrjäisimpiin alueisiin ja sitten merentakaisiin maihin ja alueihin. Ja niiden ansiosta EUlla on eniten näitä merialueita hallinnassaan. Siksi EUlla on niin merkittävä rooli ja sillä on myös merkittäviä vastuita koko tällä alalla. Siksi tämä lausunto ja siinä esitetyt ehdotukset korostavat sitä, että kyse on meille kaikille tärkeästä asiasta. Se on aivan suunnattoman arvokas asia kaikille kansalaisille ja maille, ja siksi meidän täytyy myös meriä suojella. Meillä on kalastuspolitiikka, jossa on tietyt tavoitteet talouden ja kestävän kehityksen ja aluekehityksen näkökulmasta. Ne on myös huomioitava tässä. Sillä tavalla voidaan liittää myös nämä kaikista syrjäisimmät alueet tähän kaikkeen. Te tiedätte ilmastosääntelyn ja vedenpinta nousee. Siitä tulee todella vakavia ongelmia ja haasteita, jotka on otettava huomioon. Ne liittyvät yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja ympäristönäkökohtiin. Ja nyt EU on suurin tällainen merialue ja siksi sen täytyykin olla keskeisenä toimijana valtamerten hallinnoinnissa. Myös kaikki EUn rannikkoalueet ja saaret on saatava tähän mukaan. Näin ollen haluan erityisesti korostaa sitä, että tällä EMKRllä on painotettava biodiversiteetin, ympäristön ja vesimerivarojen suojelua täytyy olla sellainen budjetti, joka riittää, täytyy siis pitää määrärahojen taso vähintään samana kuin edellisellä kaudella, niin että vähintään 25 prosenttia näistä määrärahoista suunnataan biologisen monimuotoisuuden ja merten ekosysteemien suojeluun ja palauttamiseen. Viime, meidän täytyy muistaa arvioinnit, jotka tehtiin edellisen vaalikauden lopulla. Jos jatkamme samaan tahtiin, niin enää ei ole mahdollista saada kalaa ja äyriäisiä kaupalliseen käyttöön ennen vuotta 2050. Eli meidän täytyy nyt ottaa huomioon erityisesti kaikkein syrjäisimmät alueet. Ja olen nyt sisällyttänyt aikaisempaan EMKRn uusia säännöksiä, esimerkiksi artik- viittaus 342 artiklan seutsopimuksessa. Sillä tavalla nämä syrjäisimmät alueet voidaan huomioida kalastuksen ala- alalla niin, että ja sitten tässä täytyy myös huomioida tietyt kalastusvälineet ja nyt täytyy komission tehdä arviointi EMKRn soveltumisesta ja niin, että tämä POSEI-ohjelma laajennetaan koskemaan myös syrjäisimpiä alueita. Lisäksi tänne, olen ottanut tänne säännöksen, jossa ei voida käyttää näitä syrjäisimpiä alueita vain lippulaivan valtioina sen takia, että saataisiin hyödynnettyä tiettyjä tukia sitä ei nyt pitäisi enää voida sallia. Meillä on useita haasteita, jotka liittyvät biodiversiteettiin ja ilmastonsuojeluun. On myöskin puhdistettava meriä sekä EU:ssa että kansainvälisesti. Ja eilen kun äänestettiin tästä muovidirektiivistä, Euroopan parlamentti äänesti unionin ohjelman puolesta, niin että valtameriä puhdistetaan kuten ympäristövaliokunta ehdotti. Nyt täytyy myös torjua laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ja myöskin muovien pääsyä valtameriin. Kolmanneksi voidaan puhua jostakin tukikelvottomuuskriteereistä, eli sellaisten menettelyjen, kuten troolikalastuksen, pohjakalastuksen tukeminen pitää kieltää. Täytyy myöskin voida uudistaa kalakantoja. Mitä tulee sitten kansainväliseen hallinnointiin? Olen tehnyt useita ehdotuksia, joiden ansiosta EU on edelläkävijänä jatkossa niin, että muun mm. muassa tutkimus- ja kehitysrahastosta rahoitetaan myös näitä toimia. Nyt on huomioitava se, että me hyväksymme loput asiat ja minä olen sitten tuonut tähän sellaisia lisäkohtia, joita pitäisi mielestäni vähän vielä tarkentaa tai tiukentaa. Kaiken muun voin hyväksyä. Toivon ja uskon, että yhteistyöstämme tulee hedelmällistä ja että lopulta saan sellaisen lausunnon aikaiseksi, joka on kunnianhimoinen ja jossa kaikkien tämän valiokunnan jäsenten näkemykset on hyvin edustettuina. Kiitos. Kiitos edustaja Omarje. Sitten varjoesittelijöiden vuoro. Meillä on nyt tiukka aikataulu tässä aiheessa, joten pyydän teitä puhumaan lyhyesti. Jufrida, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin lisätä tähän joku sanan ja nostaa esille ne seikat, joihin tässä lausunnossa tulisi minusta puuttua. Kun ajatellaan hallinnollista yksinkertaistamista niin, että päästään EMKR-rahoituksen piiriin, niin tämä on oleellista. Ehdotuksessa täytyy olla mukana myös innovatiivisuutta hankkeissa. Valvonta ei saa johtaa kustannuksiin ja hallintotaakkaan yritysten kannalta. On pyydetty myös muutoksia jotta ohjelmien hallinnoinnissa, hallinnoinnissa todella alueet voisivat toimia keskeisessä roolissa. Sitten tarvitaan myös yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa niin, että huomioidaan työllisyysnäkökulmat, yhteiskunnalliset ja taloudelliset näkökulmat. Nämäkin ovat tavoitteitamme. Tämä ei tietenkään saa jättää varjonsa kahta seikkaa, jotka tulisi olla mukana tässä tulevassa ohjelmassa verrattuna komission tekemään ehdotukseen? Ensinnäkin ainakin täytyy resurssit säilyttää nykyisellä tasolla. Toisaalta meillä on yhteishallinnossa olevia varoja ja toisaalta yksinomaisia varoja. Kyse on 13 prosentin leikkauksesta verrattuna nykyiseen järjestelyyn. No sitten kun ajatellaan kalastuslaivastoa, niin kalastuslaivastoa on pyritty vähentämään, jotta kalavarat säilyisivät. Me haluamme myös säilyttää rannikkokalastuksen, ennen kaikkea todella pienimuotoisen kala, rannikkokalastuksen. Ja edustaja Omar Z. mainitsi äärimmäisen syrjäiset alueet. Täytyy ymmärtää, minkälainen merkitys tällaisella pienimuotoisella kalastuksella on näillä alueilla. Näin ollen meidän on toimittava luonnollisesti kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti talouden että ympäristön kannalta ja minun mielestäni täytyy sisältä, sisällyttää tähän mietintöön myös kalastusturismi, äh, äh, virkistyskalastus ja myös markkinointitoimit, joita toimijat harjoittavat. Nämä ovat sellaisia seikkoja, jotka on otettava uudessa sääntelyssä huomioon. Toiseksi koulutus on tärkeää se, että myös nuoret saadaan mukaan tälle alalle. Jos me haluamme tarjota kannustimia kalastusalalle jatkossakin, jos ei ole mahdollista ähm, monipuolista pienimuotoista kalastusta, niin nuoret eivät koskaan pääse tälle alalle. Uudessa ohjelmassa tarvitaan myös inhimillisen pääoman edistämistä, eli tarvitaan sosiaalista vuoropuhelua me olemme työstäneet kovasti muissa yhteyksissä näitä kysymyksiä muiden mietintöjen yhteydessä. kun kyse on budjetista vuoden 2020 jälkeen. Nämä seikat tulisi siis sisällyttää ja kiinnittää erityistä huomiota kestävien käytänteiden siirtämiseen. Äh, täytyy muistaa naisten rooli näillä rannikkoalueilla ja täytyy säilyttää aina työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu kun kyse on aluekehitysvaliokunnasta, niin täytyy todeta, mitä voitaisiin tehdä, kun pyritään investoimaan tähän hyvin pienimuotoiseen rannikokalastukseen ja niin, että saadaan paikallisyhteisöt osallistumaan. On vanhoja välineitä ja laiva, aluksia, joiden jatkokäyttöä tulisi pohtia. On oltava myös rahoitus budjetissa näitä varten jotta näitä kalavaroja voidaan paremmin hallinnoida aivan konkreettisella tavalla, jotta pääsemme sellaiselle kalavarojen hyödyntämisen tasolle, joka on kestävää ja järkevää. Kiitos. Thank you very much, Mr. Fitto. Kiitos, edustaja Fitto. Varjo, esittelijä, olkaa hyvä. Pyydän teitä myös puhumaan lyhyesti. Tre tweet, eh, presidente. La prima per... Ihan nopeasti vain. Ensinnäkin me meillä on tässä hyvä lähtökohta työllemme. Ja nyt tai minulla onkin kolme asiaa lähinnä. Ensinnäkin se, että yksinkertaistetaan ja yhdistetään tätä muiden asetusten kanssa niin, että alan toimijat voivat mahdollisimman hyvin hyödyntää näitä välineitä niin, että saadaan myös tämän alan järjestöt mukaan tähän. Toinen asia on sitten se, että on toimia, joilla voidaan rajoittaa ympäristövaikutuksia ilmastonmuutoksen suhteen. Meidän täytyy tietyllä tavalla siis edistää tällaista kalastajia koskevaa takuurahastoa. Sitten myöskin alan sosiaalinen ja taloudellinen rooli. Meidän täytyy voida edistää ja tukea koulutusta ja yrittäjien ammattimaisuutta me eh, aiomme näitä asioita esittää tarkistuksista. En voinut tämän nopeammin tätä sanoa. Thank you. Me, I am uh, shadow rapporteur. Olen varjoesittelijänä tässä valiokunnassa, mutta myöskin kalastusvaliokunnassa. Ja olen syvälti yhtä mieltä kollegan näkemyksistä ennen kaikkea heidän oman näkemystä ja tässä kunnioitetaan oikeuslähdysperiaatetta, mutta ei kuitenkaan suhteellisuusperiaatetta. Esityksessä pyritään antamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille jäsenvaltioille, ajattelen kalastusaluetta nimittäin joillakin EU-alueilla tällainen pienimuotoinen rannikokalastus ei ole kestävää ja uskonkin, että meidän täytyy uudelleen neuvotella kalastuskapasiteetti. Mitä me olemme tehneet paljon esityksiä, jotka liittyvät yksinkertaistamiseen ja joustavuuteen, koska katsomme, että tätä täytyy jatkaa. Pidämme tärkeänä vesiviljelyä ja se on nimittäin vaihtoehtoinen mahdollisuus kaupalliselle kalastukselle vähentää painetta, joka kohdistuu kalakantoihin ja sen pitäisi saada enemmän tukea, jotta voitaisiin lisätä muuttaa yhteisrahoitusosuuksia ja tuo osuus, sitä pitäisi lisätä. Ja lopuksi yhteisrahoitus tietyille toimenpiteille, siinä täytyisi korottaa osuutta tukien innovatiivisia lähtökohtia paikallisella tasolla tukien sosiaalista toimintaa myöskin paikallisten kehitystekijöiden puitteissa ottaen käyttöön eh, kannustimia nuorille kalastajille suojellen lajin monimuotoisuutta ja myöskin monimuotoistamalla tuloa, tuloja vesiviljelystä ja kalastuksesta on tarvetta korvausmaksuihin tilapäisen kalastuksen keskeyttämisen perusteella ja näiden toimien pohjalta tästä voi syntyä lisäarvoa kalastukselle ja vesiviljelysektorille. Tulen tekemään tätä ajatusta eteenpäin. Kalastusvaliokunnassa ajatuksena ovat samoilla linjoilla ja tulevaisuudessa tämä tulee toimimaan uskoakseni hyvällä tavalla. Thank you very much and uh, Ms. Kiitos. Edustaja Damato, pyydän teitä puhumaan lyhyesti. Grazie Presidente, salto Kiitos puheenjohtaja. Ympäristökysymyksistä olemme pitkälti samaa mieltä, mutta meillä on myös muita tarkistuksia, joita aiomme jättää Ympäristön kannalta kestävyys on tärkeää, mutta täytyy muistaa myös biologinen ja sosiaalinen kestävyys. Artiklassa 14 aivan erityisesti on oleellista mielestämme, kun kyse on pienen rannikokalastuksen edistämisestä, että luototusta ja rahoitusvälineiden saatavuutta tulisi parantaa. Ja sitten kohta 17 ja tarkistus, joka mahdollistaa sukupolvenvaihdoksen silloin, kun myös uusia aluksia hankitaan. Tämän ei tulisi vaikuttaa kokonaiskalastuskapasiteettiin. Tulisi mahdollistaa sellaiset toimet, jotka mahdollistavat nuorten koulutuksen ja tietojen päivityksen ja tietysti myös hyvien käytänteiden laajentamisen, että otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus. Täytyy muistaa sekä ihmisten että luonnon terveys sekä miehistön turvallisuus. Sitten kohta 17. Siinä on vaarana se, että vesiviljelyn ja kalastusrahoituksen saatavuus vaarantuu. Asiaan vaikuttavat myös esimerkiksi vakuutuskysymykset. Sitten on ilmastoon liittyviä seikkoja, luonnonkatastrofeja, jotka vaikuttavat kalastajien työllisyyteen. Kiitos ja hyvää työtä jatkossakin. Thank you. Uh, now I'll... Kiitos. Ja sitten sitten komission edustaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitos puheenjohtaja. Aion olla erittäin lyhyt sananen. Lupaan sen. Sallikaa minun kiittää esittelijää tästä luonnoksesta. En pysty vastaamaan kaikkiin kommentteihin, joita on esitetty, mutta haluaisin keskittyä pariin kysymykseen. Ensinnäkin haluaisin korostaa yksinkertaistamista – ja tässä on hyvin laaja toi, joko toimia, jotka ovat tukikelpoisia. Kattava linja kuvaamista toimintaista merkitsee sitä, että kaikki vois, mikä kaikki voi saada tukea tämän media kautta, paitsi toimijat, jotka selkeästi on jotka eivät voi saada tukea, josta on selkeä luettelo. Ja tämä on olemaan joustavuutta, jota tarvitaan, jotta voidaan tukea erityisiin tarpeisiin liittyviä toimia. Tämä merkitsee myös sitä, että kaikki tukialueet, jotka te olette ottanut esille tänään, naisten rooli, koulutus, kaikki nämä ovat tukikelpoisia jo nyt. Toinen tavoite, jonka haluaisin ottaa esille, on uusi ehdotus, joka tähtää siihen, että tuki paremmin kohdennetaan yhteisen politiikan kalastuspolitiikan tavoite. se muistuttaa siitä, että tämä on uusi meri kalatalousrahasto, joka pyrkii myöskin kestävän vesiviljyn kehittämiseen, meren ekosysteemien ja, ja lajien monimuotoisen säilyttämiseen, siniseen talouteen, kansainvälisiin sitoumuksiin, mitä tulee nimenomaan valtamerien hallintaan. Mutta tämä merkitsee myös sitä, että on tärkeää se, mitä tapahtuu paikallisella tasolla rannikkoyhteisöissä. Tuen kautta, joka on mahdollista paikallisten yhteisöjen kehittämiseen. Ja sitten vielä yksi kommentti budjettipuitteista. Me esitämme 5 prosentin korotusta. Tämä vastaa budjettiseurauksia, jotka liittyvät siihen, että yhdistynyt kuningaskunta vetäytyy EUsta. Laskelmamme osoittaa, että jäsenvaltiot säilyttäisivät nimellisesti 96,5 prosenttia nykyrahoitusosuuksistaan tai tukiosuuksistaan verrattuna siis nyky, nykyisessä ohjelmakaudessa. Sitten tulevat äärialueet. Äärialueiden osalta voisimme todeta, että tuleva ehdotus täyttää hyvin erityiset tarpeet, joita näillä alueilla on, joten komissio on esittänyt uutta strategista ja integroitua lähestymistapaa, joka koskee näitä alueita. Se perustuu toimintasuunnitelmiin, joita, jos, jossa, joita tuetaan näille erityisesti varatuilla varoilla. 50 näistä suurin osa kattaa ylimääräiset kustannukset ja muilla on tarkoitus tukea rakenteellisia toimia kalastukseen ja siniseen talouteen. Sen lisäksi korkeampi intensiivisyysaste tulee koskemaan myöskin näitä äärialueita. Tämä yhdistettynä eri, eri suostumuskohteluita esitämme tällaiselle pienimuotoiselle rannikkokalastukselle. Sen pitäisi merkitä sitä, että käytössä ovat kaikki välineet, joiden kautta näitä alueita voidaan kehittää. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos. Edustaja Omage, keskustelun päätteeksi aivan lyhyesti. No, hieman vaikeaa vastata nyt näihin kaikkiin, varsinkin kun täysistunnossa äänestetään kello 12. Mutta kaikista näistä kommenteista voi päätellä, että meillä on melko yhteiset näkemykset tästä ja ei ole kovin vaikeaa saada aikaiseksi lausuntoa, jonka, johon kaikki voivat yhtyä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Todella lyhyesti puhuitte. Kiitoksia kovasti. Nyt pyytäisin koordinaattoreita jäämään. Ei, vaan ehdotan, että tarkistusten määräaika tähän lausuntoon olisi torstaina 8. marraskuuta. Torstai 8. marraskuuta kello 12. Tarkistukset siis tähän aiheeseen. Onko muuta asiaa. Aikaa ei ole. Seuraava kokous järjestetään 15. marraskuuta Strasbourgissa. 10 minuuttia koordinaattoreille. Hyvä. Oikeastaan yksi aihe vain on käsiteltävänä, jos koordinaattorit voivat nyt aloittaa heti kokouksensa. We have only one issue because...